oli parikymmentä äh, kokousta jo. Kiitos tästä luottamuksesta. Hyvä, hyvä, Rovalfano. Erinomaista. No niin, me toivotamme lykkyä tykö teille tämän toimikauden jatkon myötä. Eilen puhemies täysistunnassa luki tulkinnan säännöstä 187 kohdasta 1 perusopimusvaliokunnan esityksen mukaisesti. 211 säännön nojalla, neljä kohdan nojalla, koska ei kukaan ole mitään huomattanut, voimme näin hyväksyä mainitun tulkinnan. Ja sitten mennään toimittamaan äänestyksiä, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin Moreiran mietintö, makrotaloudellinen rahoitusapu, Kirgisen tasavallalla äänestys alkaa.